Hyvät kollegat, kuuleminen alkaa, eli käykää paikoillenne. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokas Dimitris Avramopoulos tähän kansalaisvapauksien valiokunnan kuulemiseen. Myöhemmin tällä viikolla tämä valiokunta esittää kysymyksiä komission jäsenehdokkaalle Ebrovalle koskien oikeuskysymyksiä ja sitten Timmermans varapuheen ehdokas, joka vastaa sitten perusoikeuksista. Mutta tänään me esitämme kysymyksiä Apolekselle, kysymykset, jotka liittyvät sisäasioihin ja maahanmuuttoon. Hän on ensimmäinen komission jäsen, jolla on maahanmuutto salkussaan, ja jokainen valiokunnan jäsen ymmärtää, kuinka tärkeää tämä keskeinen asia on työjärjestyksen liitteen 16 mukaan. Siinähän on säännöt, jotka liittyvät komission jäsenten hyväksyntään. Pamis, komi, parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita pätevyyden, eurooppalaisen sitoumuksen ja riippumattomuuden mukaisesti. Me katsomme myöskin, kuinka hyvin he tuntevat oman salkkunsa ja heidän viestintätaitonsa. Muistuttaisin, että parlamentti lähetti valmistelevan kyselylomakkeen komission jäsenehdokkaille – Niissä oli kaksi yhteistä kysymystä, jotka oli laadittu puheenjohtajakokouksessa, ja kolme erillistä kysymystä, jotka on valmisteltu tässä valiokunnassa. Komission jäsenehdokas on vastannut kirjallisesti näihin kysymyksiin, ja vastaukset on toimitettu jäsenille kaikilla kielillä. Keskustelu to- toimitetaan seuraavasti. Ensin komission jäsenehdokas pitää alustuspuheenvuoron korkeintaan 15 minuuttia. Sen jälkeen on sitten 45 kysymystä ja jäsenvastausta. Jokainen pätkä on kolme minuuttia, yksi minuutti kysymykselle ja kaksi minuuttia vastaukselle. Ensimmäisessä kyselykierroksessa kysymyksiä esittävät poliittisten ryhmien edustajat ja kuulemisen päätteeksi komission jäsenehdokkailla on viisi minuuttia loppupuheenvuoroa. Minun täytyy olla hyvin tiukka puheaikojen suhteen, koska muuten viimeisille puhujille ei jää enää aikaa esittää kysymyksiä. Eli joudun sitten katkaisemaan mikrofonit. Tulkkaus on saatavana 23 kielellä, eli voitte käyttää omaa kieltänne. Muistakaa, että teitä tulkataan, eli älkää puhuko liian nopeasti. Keskustelu välitetään suorana Euroopan parlamentin nettisivuilla – ja myöskin videonauhoitus on mahdollista saada samalta nettisivustolta. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro komission jäsenehdokkaalle Avramopulokselle alustuspuheenvuoro varten. Eri Avramopulos, 15 minuuttia, olkaa hyvä. Uh, chairman. Herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, Perusoikeuskirjassa meidän muistutetaan siitä, että Euroopan unioni perustuu näkymättömiin universaaleihin arvoihin, kuten ihmisarvoon, vapauteen, tasavertaisuuteen ja solidaarisuuteen. Unionin toiminta perustuu demokratian ja tietenkin oikeusvaltioperiaatteeseen. Kaiken toiminnan keskiössä on yksilö ja sitä myöten on perustettu ja luotu unionin kansalaisuus. Siihen liittyy sekä vapaus, turvallisuus ja oikeus. Tässä kerrotaan juuri Euroopan unionin perimmäisestä asiasta ja siitä, mikä tehtävä meille lankeaa maahanmuuttojen ja sisäasioiden saralla. Meillä on suuret haasteet edessämme – ja meillä on yhteinen vastuu ja kaikki riip- vaikuttaa siihen, millä tavalla Euroopan integraatio etenee ja miten Eurooppa voi vastata erilaisiin oikeutusvaatimuksiin. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Geopoliittisesti tilanne muuttuu hyvin nopeasti. Terroristinen uhka on kasvanut. Se on todellinen uhka yhteiskunnallemme. Euroopan talous pyrkii selviytymään kriisistä. Manner ikääntyy tässä demograafisesti nuoressa maailmassa. Kaupunkien sisältä löytyy gettoja ja siellä on syntymässä ääriliikkeitä. Ja yhtä lailla haasteena ovat uudenlaiset rikollisuuden muodot, jotka eivät tunne rajoja laisinkaan. Myöskin humanitaarisia kriisejä on nähty. Ja tämä on ristiriidassa meidän moraalisten, kulttuuristen, poliittisten perinteiden kanssa. Me olemme nähneet, että ihmiset eivät ole kovinkaan tyytyväisiä tilanteeseen. Ja haluan suoraan sanoa, että vastaus näihin haasteisiin ei ole mikään Euroopan linnake, sillä menneet ajat ovat osoittaneet, että linnakkeet, joiden tarkoituksena on ollut suojata ihmisiä ulkoiselta uhalta, ovat loppujen lopuksi orjuuttaneet niitä, ne, joita niiden oli tarkoitus suojella, ja tätä myötä on syntynyt myöskin eristäytymistä. Ja tähän me emme pyri. Eurooppa voi kukoistaa vain ainoastaan, jos se todella ponnekkaasti pyrkii helpottamaan ajatusten, tavaroiden ja ihmisten liikkumista. Avoimuus ja turvallisuus ovat Euroopan toiminnan periaatteita ja pilareita. Tämä on komission tehtävä silloin, kun puhutaan maahanmuutosta ja ulko- sisäasioista. Meidän täytyy saada turvallisuudesta ja liikkuvuudesta Euroopan toiminnan kulmakivet ilman, että ihmisten tarvitsisi pelätä. Meidän täytyy vaalia Euroopan identiteettiä siten, että perusoikeuksia vaalitaan. Meidän täytyy käyttää integroitua ja kohdennettua politiikkaa, jotta kyvykkäät ihmiset ja työntekijät ovat siellä, missä heitä tarvitaan. Meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa antaa mahdollisuuden maahanmuuttajien juohealle integraatiolle. Tämän lisäksi meidän täytyy varmistaa, että rikollisuus ja terrorismi eivät löydä tietään Euroopan unionin sisälle, ja mikäli löytävät, niin sitä vastaan taistellaan tehokkaasti. Hyvät naiset ja herrat, Silloin kun puhutaan maahanmuutosta ja sisäasioista, niin jos emme etene yhdessä unionina, niin silloin emme etene laisinkaan. Jos nimitykseni vahvistetaan, niin luotan teihin, arvoisa live-valiokunnan edustajat. Olen ylpeä siitä, että minu, minä olen ehdolla, olen ehdolla ensimmäiseksi maahanmuuttoasioista vastaavaksi komissaariksi. Tämä korostaa sitä, että valittu puheenjohtaja Juncker ja muut komissaarit haluavat puuttua tähän suureen maahanmuuttoa käsittelevään haasteeseen. Yhä useammat yrittävät hakea turvapaikkaa Euroopan unionin rajojen sisältä. Unioni haluaa vaalia universaaleja ihmisoikeuksia ja tästäpä syystä Euroopan velvollisuutena on tarjota ihmisille turvapaikkaa. Meidän täytyy kunnioittaa turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja erityisesti meidän täytyy kunnioittaa ihmisiä ja missään tapauksessa ihmisiä ei saa perusteetta palauttaa. Te Euroopan parlamentaarikoina olette omalta osaltanne vaikuttaneet siihen, että on syntynyt vahva eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Nyt meillä on käytössä kattava juridinen kehys ja keskeisimpänä me on varmistaa, että näitä periaatteita käytetään yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. On olemassa toki muitakin aloja, joista on keskusteltava, erityisesti siitä, että meillä olisi yhdenmukainen unionin laajuinen turvapaikanhakijan status. Dublin-järjestelmän niin sanotussa terveystarkastusmenettelyssä, siihen palaan tuonempana ja kerron, mitä jatkossa tulisi tehdä. Päivittäin me kuulemme, kuinka turvapaikanhakijat saapuvat maidemme rajoille. Ihmiset epätoivoisesti yrittävät päästä muun muassa Välimeren alueelta unionin alueelle. Meidän täytyy paremmin vastata turvapaikkaa kriiseihin samalla tukien niitä maita, joiden turvapaikkajärjestelmiin kohdistuu suuria paineita. Solidaarisuutta vaaditaan lisää, mutta se onnistuu vain ainoastaan, mikäli jäsenvaltiot luottavat toisiinsa ja että jokainen kantaa oman vastuunsa. Olen kuitenkin myös tietoinen siitä, että enemmistö turvapaikanhakijoista ja ihmisistä, jotka kaipa- kaipaavat kansainvälistä suojelua, oleskelevat Euroopan unionin rajojen ulkopuolella kehitysmaissa, joissa on jo muutenkin suuria haasteita – hoidettavana. Kansainvälinen solidaarisuus ei kuitenkaan saa pysähtyä unionin rajoille. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Euroopan tulisi vielä ponnekkaammin tukea niitä maita, joista monet pakolaiset ja turvapaikanhakijat lähtevät matkalleen tai joiden kautta ihmiset kulkevat. Minä tulen tekemään läheistä, tiivistä yhteistyötä varapuheenjohtaja Morgerinin ja ulkoasioista vastaavan komission jäsenen kanssa tarkoitukseni luoda yhtenäisempi turvapaikkaa ja maahanmuuttoa koskevaa politiikkaa. Yhtä lailla haluan rohkaista jäsenvaltioita ottamaan vielä enemmän pakolaisia vastaan kolmansista maista. Pakolaisten uudelleen asettaminen on yksi keskeisimmistä anteliaisuuden ja solidaarisuuden viestistä, kolmansien maiden suuntaan. Euroopan unionin täytyy suojella niitä, jotka apua tarvitsevat, mutta samalla me voimme toimia uskottavasti vain, jos me puutumme myöskin laittomaan maahanmuuttoon, samalla kunnioittain perusoikeuksia. Tarkoitan tällä sitä, että ne henkilöt, joiden hakemukset on hylätty, niin heidät palautetaan nopeasti ja vaikuttavasti. Meidän täytyisi panostaa juuri vapaaehtoiseen paluuseen ja kestävän uudelleen sijoittautumiseen ja näiden sijoittautumismahdollisuuksien parantamiseen alkuperämaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä alkuperämaiden, kauttakulkumaiden sekä kansainvälisten että valtiovallasta riippumattomien järjestöjen kanssa. Kattava lähestymistapa tarkoittaa myös sitä, että unionin alueelle voi saapua myös laillisesti. Meidän täytyy hyödyntää kansainvälistä liikkuvuutta, maahanmuuttoa ja integraatiota mahdollisimman tehokkaasti. Eurooppa kuuluu globaaliin ja verkottuneeseen maailmaan ja tällaisella alueella kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy entisestään entisestään. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia tietotaitovajeita on olemassa eri aloilla. Kilpailu pätevistä ihmisistä on jo nyt vahvaa, mutta me tarvitsemme myöskin ihmisiä työskentelemään monilla muillakin aloilla. Minä tulen keskustelemaan aiheesta kaikkien sidosryhmien ja keskeisten toimijoiden kanssa, jäsenvaltioiden, yritysmaailman edustajien ja ammattiliittojen edustajien kanssa. Minä olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme eurooppalaisen foorumin, joka koordinoi tällaista keskustelua. Niin sanotun sinisen kortin direktiivin ensimmäiset täytäntöpanon vuodet ovat osoittaneet, että puutteita on vielä olemassa. Tästäpä syystä komission puheenjohtaja Juncker onkin korostanut sitä, että tähän asiaan tulisi heti kauden alkumetreillä puuttua. Ja minä yritän varmistaa sen, että opiskelijoita ja tutkijoita käsittelevä direktiivi käsittely saadaan päätökseen vuonna 2015. Ja seuraavana Schengenin asioihin. Schengen on Euroopan integraation yksi suurimmista saavutuksista ja meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Mutta jotta sisärajavalvonnasta voidaan luopua, niin se edellyttää, että meillä on myöskin vahva ulkorajavalvonta ilman, että ole, luomme eurooppalaisen linnakkeen. Jäsenvaltioilla pitää olla siis mahdollisuus valvoa omia rajojaan, muut, omaa rajaosuuttaan, mutta me tarvitsemme myöskin Frontexia. Mutta ovatko käytettävissä olevat välineet riittävät? Komissio, parlamentti ja neuvosto heidän pitäisi keskustella siitä, miten Frontexia jatkossa kehitetään ja miten voidaan todellinen eurooppalainen rajavartiojärjestelmä perustaa. Mahmuuttopaineet ja salakuljetuspaineet kasvavat kasvamistaan ja meidän täytyy vahvistaa toimintakykyämme, jotta me voimme todellakin puuttua tähän kokonaisvaltaiseen ongelmaan. Me tarvitsemme rajavalvonnassa modernia teknologiaa. Meidän täytyy hyödyntää olemassa olevia digitaalisen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaammin hyväksi silloin, kun maahanmuutto ja liikkuvuuskysymyksiä käsitellään. Taistelu ihmisten salakuljetusta vastaan on yksi keskeisimmistä toimistamme. Meidän täytyy saada edesvastuuseen ne henkilöt, jotka hyödyntävät ihmisten ahdinkoa. Ihmisten salakuljetus on ikään kuin uusi, epämiellyttävä ja vastenmielinen orjuuden muoto, jota täytyy kitkeä. Me tarvitsemme globaalin vastauksen näihin haasteisiin. Ihmiset pyytävät meitä suojelua, koska he pelkäävät terrorismin ja väkivallan nousun myötä syntyvään, syntyvää uhkaa. Meidän täytyy näinä konfliktiaikoina taistella myöskin niin sanottuja vieras sotilaita vastaan. Rikollisuus ylittää rajat ja vesittää yhteiskunnan toimintamahdollisuudet. Meidän täytyy keskittyä juuri perusoikeuksiin ja ulkoisten toimien parempaan synergiaan. Meidän täytyy toimia verkkorikollisuutta vastaan siten, että ihmiset voivat käyttää internetiä vapaammin hyväksi. Yhtä lailla meidän täytyy taistella eri, muita eri kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muotoja vastaan, kuten humausainekauppaa ja korruptiota vastaan. Arvoisat jäsenet, Tietojen tallentaminen on turvallisuusseikka, josta on keskusteltu useampaan otteeseen. Euroopan unionin tuomioistuin on lausunut tuomionsa ja nyt meidän täytyy katsoa, mikä olisi paras mahdollisuus toimia huomioiden tuomioistuimen mainitsemat periaatteet, eli suhteellisuusperiaate, tietojen suoja ja perusoikeudet. Viimeaikaiset tapaukset ovat osoittaneet, että me kohtaamme yhä useammin terrorismin uhan. Meidän täytyy tukea jäsenvaltiota taisteltaessa näitä uhkakuvia vastaan. Meidän täytyy tehdä ennaltaehkäisevää työtä radikalisoitumisen puolella taisteltava, kitkettävä se juurta jaksain ja estettävä terrorismin rahoittaminen. Rikollisuuden vastaisessa taistelussa poliisiviranomaisten välinen yhteistyö on kaiken A ja O, ja tällä saralla on vielä paljon parantamisen varaa. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät parlamentin jäsenet, minulla on vakaa aikomus tehdä tiivistä yhteistyötä kanssa, jotta pääsemme konkreettisia käsin kosketeltaviin tuloksiin. Mitä tulee maahanmuuttopolitiikkaan ja sisäpolitiikkaan, sisäasiapolitiikkaan, me toivomme, että ne olisivat menestyksellisiä. Me aiomme keskittyä keskeisiin alueihin, jotka ovat keskeisiin unionin toiminta-alueisiin, ja meidän toimintamme pitää olla ö, perusoikeuksien mukaista. Jos minun mandaattini vahvistetaan, minä autan äh, tulevaa puheenjohtajaa linjauksissa, jotka ovat äh, tiivisti kytköksissä minun toimivaltuukseni kanssa. Minä tulen olemaan suorassa yhteydessä kollegoihin, varapuheenjohtaja Timmermansiin, ja tulen tekemään äh, hyvää yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa. Jos, minusta, jos minun komissaarin postini vahvistuu, minä sitoudun palvelemaan ennen kaikkea niitä arvoja, jotka yhdistävät meitä. Minä tule noudattamaan unionin arvoja, perusoikeuskirjaa ja eurooppalaista politiikkaa, joka olisi läpinäkyvää ja demokraattista. Minä haluaisin olla hyödyllinen kansalaisille enkä sulkeutua byrok- byrokraattisten seinien sisäpuolelle. Meidän pitää meidän pitää olla päättäväisiä ja sitkeitä, kun me haluamme te- ottaa vastaan meille asetetut haasteet. Toivon, että, että me toivomme Euroopasta, saamme Euroopasta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 Πράγματι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι σαφής. Oikein paljon kiitoksia. Tuomioistuimen päätös on selkeä ja se viitoittaa meidän tietämme. Mitä tulee itse tuomioistuimen päätökseen, niin sen mukaan tietojen tallentamisdirektiivi on pätemätön ja kaikki uudet aloitteet perustuvat tietenkin tuomioistuimen tekemään, tekemiin huomioihin.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 että me emme hyväksy mitään poikkeuksia tähän politiikkaan. Tavoitteena on luoda puitteet lailliselle maahanmuutolle, ja me kaikki ymmärrämme, kuinka tosiaan nämä kysymykset ovat. Solidaarisuus, solidaarisuus EUn sisällä, solidaarisuus kohti kolmansia maita, solidaarisuus turvapaikanhakijoita kohtaan.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 integraatiopolitiikasta, mitä se on maksanut yhteiskunnille ja näiden yhteiskuntien turvallisuudelle ja tasapainolle. Miten, millaisena näette tällaisen eturistiriitatilanteen? Kiitoksia. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από κάτι που είναι λίγο θεωρητικό. Η... Paljon kiitoksia. Aloitan hiukan teoreettisluonteisemmalla vastauksella. Eurooppa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 tehtäväksi ennen oikeudenkäyntiä tai kuulustelua. Eh, Hyvä rouva, kiitos paljon vastauksesta. Minun on ensiksi sanottava, että lasten suojelu on lakisääteinen ja poliittinen velvollisuus meille kaikille. Myös isä ja minä kuuntelen hyvin herkällä korvalla näitä asioita, suhtaudun niihin hyvin tarkasti. Ei tämä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 Ja toistan vielä, että solidaarisuusperiaatetta pitäisi noudattaa kaikkialla. Kiitos. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, στο κατά τα άλλα εντυπωσιακό βιογραφικό. Arvoisa jäsenehdokas, teidän ansioluettelonne on vaikuttava. Me tiedämme, minkälaisissa tehtävissä olette olleet. Ateenan pormestari,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 Oletteko voivanne vakuuttaa eurooppalaisia kumppaneita siitä, että nyt täytyy toimia, sillä muutenhan maahanmuutosta syntyy meitä kaikkia koskettava pommi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Puhuitte sisäpolitiikasta. Me tiedämme, mitkä ovat näkemyksenne 20 vuoden ajan olen toiminut Kreikan politiikassa ja olen ylpeä siitä, että olen voinut palvella Kreikaa, Kreikkaa. Minä uskon, että perusoikeuksia täytyy jatkossakin vaalia ja kunnioittaa. Perustuslakia muutetaan ajan hengen mukaiseksi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 mitä tulette tekemään, jotta Bel- Bulgaarian, Kreikan, Italian ja Espanjan kaltaiset maat kykenisivät selviytymään näistä päivän polttavista ongelmista? Kiitoksia. Mm, pyydän anteeksi, että toistan tiettyjä asioita, vaikkakin eri sanakäänteen. Ensinnäkin toteaisin, että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 ja poistatte PNR-direktiivin, koska tällaista linkkiä ehdotuksesta ei vielä löydy. Kiitoksia. PNR εκ των πραγμάτων συνδέεται. Niin. PNR on linkitetty tietojen tallentamisdirektiiviin. Kuten sanottu,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 Sitten seuraavaksi Carlos Coelho, ole hyvä. Avramopoulos. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa jäsen, ehdotas kolme kysymystä Schengenin liittyen. 62 prosenttia Euroopan kansalaisista pitävät positiivisina juuri tätä ihmisten vapaata liikkuvuutta. yksi keskeisimmistä saavutuksista, mutta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 Κύριε Κοέλιο. Paljon kiitoksia edustaja Koelio. Pyydän anteeksi, että puutun juuri tähän viimeisimpään huomioonne Schengenin toteuttamiseen liittyen, sen, liittyen. Tästä olemme oppineet aika paljon, jota voimme hyödyntää myöskin turvallisia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 varsinaisesti salkkuuni. Mielestäni nämä kaksi maata täyttävät jo ehdot ja sitoudun siihen, että nämä kaksi maata pääsevät Schengenin alueelle mahdollisimman pian. Mr. Heinz Becker. Sitten Heinz Becker. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisen jäsen ehdokas. Viittaan tulevaan unionin viisumipolitiikkaa. Kaikki tietävät sen, että tähän asti unioni on ajanut avointa viisumipolitiikkaa ja tässä on aina olemassa ristiriita sisäisen turvallisuuden suhteen. Useimmat Euroopassa laittomasti oleskelevat tulevat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 Ja jos katsotte viisumipolitiikkaa ja keskusteluja Turkin kanssa, Turkkihan yrittää uh, saada sopimukseen tällaisen vastaanottopykälän mukaan. Miten suhtaudutte tähän? E, Paljon kiitoksia. Niin, tapauskohtaisestihan me näitä tilanteita tarkastelemme ja tietenkin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 järjestäytynyt rikollisuus käyttää hyväksi näitä ihmisiä ja he joutuvat esimerkiksi alaikäisprostituution pariin. Eli mitä komissiolla on suunnitteilla? Ehm, eh, grazie, Kiitoksia. Tämä on hyvin keskeinen ja arkaluontoinen kysymys.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 jos näin käy, niin silloin kansalaiset ymmärtävät, että Eurooppa on solidaarisuuden Eurooppa. Eh, Peter Kiitos sitten Peter Niedermüller. Mr. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa jäsenehdokas.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 Lisäksi kysyyksin, että voitteko sitoutua nykyisiin järjestelmiin terrorismin ja vakavan rikollisuuden vastaisessa taistelussa, muun muassa vastavuoroinen äh, apu ja oikeudellinen poliisi yhteistyö. Voitaisiinko näitä välineitä käyttää paremmin hyväksi ennen kuin uusia järjestelmiä lähdetään luomaan?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 Tehän olette kokeneita jäseniä ja komission jäsenerkos on varmaan samaa mieltä siitä, että kun ajatellaan viittä kuulemista, joissa tämän valikunnan jäsenet ovat mukana, niin tämä on meille ydinaluetta. Ja olette varmaan samaa mieltä siitä, että mitä tulee turvapaikkakysymyksiin, lailliseen maahanmuuttoon ja niin edelleen, niin jäsenet ovat todellakin puuttuneet näihin tärkeimpiin, keskeisimpiin kysymyksiin. Eli teille on nyt esitetty paljon kysymyksiä, eli kiitos valiokunnan jäsenille. Ja toiseksi kiitoksia tästä valmistautumisesta. En nyt lähde ennakoimaan mitään tuloksia, koska koordinaattorit ja valiokunnan jäsenet sitten koordinaattorien kautta tekevät päätöksen sen suhteen, mitä olette tänään sanonut. Tämä tapahtuu kello 17 tänään. Ja lopuksi haluaisin panna merkille pari asiaa, jotta sanoitte tänään. Te sanoitte, että haluatte katsoa laillisen maahanmuuton välineitä ja luoda horisontaalista lainsäädäntöä ja sitten analysoida tieto, tietojen tallentamiskysymyksiä. Niin siis jos kollegat nyt kuuntelivat, niin oli ihan hyvä, että te valmistauduitte, te puhuitte päivitetystä matkustajatieto ja sitten aloite, jolla vahvistetaan Frontexia. No, mielestäni tänään vastasitte moniin tärkeimpiin ehdotuksiin ja kysymyksiin, mutta meidän täytyy nyt sitten arvioida, mitä mieltä olemme. Arvioimme pätevyyttänne ja sitä, mitä tänään sanoitte. Tämä siis tapahtuu kello 17. Ja tietysti on paljon muitakin kysymyksiä, jotka jäivät ilman vastausta, mutta meidän täytyy sitten palata niihin myöhemmin. Eli kollegat, kiitoksia huomiostanne. Pyytäisin nyt vielä että komission jäsen ehdokas pitää loppupuheenvuoron noin kolme minuuttia. Jos puhutte viisi minuuttia, niin ehkä sitten menetätte hiukan kannatustanne. Tästä pieni vinkki vain. Jos haluatte nyt väärinkäyttää tilannetta, niin se on sitten teidän valintanne. Ei ehkä kolme minuuttia, koska olemme aika uupuneita kaikki. Eli kolme minuuttia ja kiitos vielä läsnäolostanne. Ja nyt komission jäsenä Ekars loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Chairman. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin edustajat, alkuun haluaisin kiittää teitä tästä erittäin mielenkiintoisesta ja hedelmällisestä keskustelusta, jota olemme tänään täällä käyneet. Te valaisitte monia ajatuksia näistä tärkeistä kysymyksistä. Nyt olen vielä innostuneempi ja rohkaistuneempi hoitamaan näitä tehtäviä, mikäli nimitykseni vahvistetaan. Jos nimitykseni vahvistetaan ensimmäiseksi maahanmuuttoasioista ja sisäasioista vastaavasta komis- komissaariksi, niin minä tulen keskittymään kolmeen toiminta-alueeseen. Ensinnäkin yritän varmistaa, että Euroopan unioni, kuten te olette ehdottaneet, hyväksyisi holistisen, globaalin ja tehokkaan maahanmuuttopolitiikan huomioiden solidaarisuuden ja suhteellisuuden periaatteet, mutta myöskin vastuullisuuden periaatteen. Toisaalta on otettava huomioon terveellisyyteen liitty- turvallisuuteen liittyvät haasteet ja huomioiden aina perusoikeudet ja velvollisuutemme tarjota kaikille kansalaisille turvallisempi elinympäristö lopuksi, mitä tulee maahanmuuton ja sisäasioihin, niin tarkoituksena on tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa avoimessa, suorassa hengessä ja säännönmukaisesti. Haluan tehdä teidän kanssanne tiivistä yhteistyötä avoimessa hengessä ja vastavuoroiseen luottamukseen nojautuen. Oikein paljon kiitoksia. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. You took... Kiitoksia komission jäsenehdokas. Noudatitte neuvon ja nyt kokous päättyy.